lausunto, julkilausuma komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta 2010. Lisäksi Euroopan komission puheenjohtajan lisäksi siis meillä on muita vieraita komissiolta, joten komission edustaja on siis paljon täällä. Tämähän on tietysti tärkeä aihe sekä heille että meille. Olemme yrittäneet äm, siis saada tämän äm, mukaan tähän esityslistan muutoksiin ja niinpä äh, puheenvuoron jälkeen pu- poliittisten ryhmien johtajat saavat, äh, edustajat saavat puheenvuoron, jotta, voivat, jotta he voivat vastata siihen, mitä komissio suunnittelee vuodelle 2010. Sen jälkeen puheenjohtaja Barroso saa uudelleen puheenvuoron ja saa vastata poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ja nyt herra Barroso. Thank you for coming, of course. Kiitos, että tulitte tänään. Teille ei varmasti, eikä meille kaikillekaan ollut helppoa tulla Strasbourgiin. Monet parlamentin jäsenet eivät ole vielä päässeet tänne, joten paikalla ei ole niin paljon edustajia. Me päätimme, että emme äänestä tällä täysistunnolla, koska jotkut parlamentin jäsenet eivät pääse Strasbourgiin ollenkaan. Tämä on siis hyvin uusi tilanne meille. Olkaa hyvä, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisat edustajat. Minulla on kunnia ja ilo esitellä teille tänään ensimmäistä tämän komission työohjelmaa, joka on myös ensimmäinen työohjelma, joka tulee nyt voimaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Minulla on täällä melkein koko joukkue mukana Euroopan komissiosta ja tämäkin on osoitus kunnioituksesta tätä parlamenttia kohtaan. Tämä ohjelma esitellään sellaisella hetkellä, joka on hyvin kriittinen ja tärkeä Euroopalle, koska nyt on nimenomaan se hetki, jolloin pitää toimia. Me tarvitsemme poliittista vuoropuhelua. Nyt kun olemme kuulleet hyvin intensiivisellä tavalla eri tahoja poliittisista kysymyksistä ja minä olen tehnyt tämän ohjelman viidelle seuraavalle vuodelle ja tämä parlamentti antoi komissiolle vastuun ja mandaatin seuraavalle kaudelle. Tämä on mahdollistanut sen, että olemme voineet luoda yhteisen näkemyksen. Kaikki komission jäsenet ovat saaneet teidän luottamuksenne helmikuussa. Toisin sanoen tämä työohjelma osoittaa hyvin suurta lähentymistä tämänkin toimielimen lausuman äh, kannan kautta. Ja nyt toivomme, että tätä tietä voimme myös päästä hyvin tuloksiin. Ensimmäinen prioriteettimme on se, että pitää päästä ulos kriisistä ja luoda kestäviä äh, toimintatapoja. Ensinnäkin kiireellinen kysymys. Me olemme juuri keskustelleet Euroopan äh, Euro, neuvoston huippukokouksen tuloksista ja 11. helmikuuta meillä oli tärkeä kokous ja nyt me ö, olemme käsittelemässä niitä mekanismeja, joita tarvitaan kriisistä ulos pääsyyn. Me etsimme ratkaisua ö, rahoitusongelmaan, jonka kourissa Kreikka kamppailee ja tämä koskee hyvin, koskettaa hyvin voimakkaasti koko euroaluetta. Ja me kuitenkin sovellamme tärkeää periaatetta, joka on solidaarisuuden periaate. Ja nyt täytyy sitten katsoa, miten nämä ongelmat ovat syntyneet. Meidän täytyy vastaisuudessa toimia niin, että tällaisia ongelmia voidaan myös estää. Meidän täytyy vahvistaa taloudellista valvontaa ja katsoa myös tarkasti vajekysymyksiä. Meidän täytyy löytää ratkaisut tähän kriisiin ja asettaa toimintakykymme sille tasolle, jota euroalueen kriisi nyt vaatii. Ja tällä linjalla tulevina kuukausina komissio antaa tiedonannon talouspolitiikan koordinoinnin vahvistamisesta. Me tiedämme, että tämä on koko Euroopan etu ja intressi. Euroopan pitää vahvistaa eh, järjestelmäänsä jotta voidaan tasapainottaa taloutta, jotta voimme estää vastaisuudessa tällaisia ongelmia. Me tarvitsemme vahvempaa koordinointia ja me voimme tällä tavalla luoda elin, elinkelpoista ö, talouden tietä. Hyvät edustajat, viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme edistyneet voimakkaasti eettisesti kestävän ja vahvemman talouden luomisessa. Me pyrimme vahvistamaan valvontajärjestelmiämme, valvontarakenteitamme ja voin vakuuttaa teille, että pyrimme vahvistamaan niitä jatkossakin. Komissio on sitä mieltä, että lainsäädäntö vastuunkantaja on hyvin tärkeä elementti silloin, kun me yhteistyössä tarkastelemme, miten talouden valvontaa voi vahvistaa. 2010 tulemme saamaan useita ehdotuksia, jotka liittyvät erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin, kuten säästöjen talletusten takaaminen muun muassa. Me ehdotamme sitä, että perustetaan rahasto konkurssiin menneiden pankkien kohdalle. Ground running. By presenting the Europe 2020 Esittelemällä Eurooppa 2020 strategian me olemme auttaneet saamaan Euroopan takaisin oikealle tielle ja saamaan sen älykkään ja osallistavan kasvun tielle. Me teemme yhdessä parlamentin, jäsenvaltioiden ja muiden tahojen kanssa saadaksemme tämän kasvun kestäväksi. Tämä strategia tarvitsee meiltä kaikilta ponnisteluja, ponnisteluja päätöksenteon ja kaikkien yhteiskunnan, yhteiskunnan tason, tasojen aloilla. Tämä, äm, tämä on siis Eurooppa 2020 strategian tavoite. Me tarvitsemme suunnitelman tutkimukselle äm, uusia, uutta osaamista ja uutta työllisyyttä, äm, nuoret liikkeelle ja me tarvitsemme sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa. Ja tässä Eurooppa voi olla vahva me tarvitsemme resurssitehokkaan ja ilmastonmuutoksen sopeutuvan talouden. Ilmaston toimet ovat ensisijaista, ensisijaisia ja energia- ja liikennesektori on myös ensisijainen tänä vuonna. Näin saamme myös kilpailuetua. Yhtenäismarkkinat, joilla on 500 miljoonaa kuluttajaa ja työntekijöitä. Me tarvitsemme niillä kilpailukykyisiä hintoja. Koko yhteismarkkinoiden potentiaalin käyttäminen ja PK-yritysten tukeminen, jotka ovat työllisyyden luojia, on tärkeää. Yhtenäismarkkinoiden tuominen tälle vuosituhannelle on tärkeä tehtävämme. Ja tämä on myös aiheena raportissa, jota olen pyytänyt Mario Montilta ja jonka esittelemme pian. Haluaisin korostaa sosiaalisen osallisuuden tärkeyttä Eurooppa 2020 strategiassa. Meidän yhteiskuntamme lepää näillä mahdollisuuksilla ja kansalaisten mahdollisuuksilla. Meidän pitää tarttua mahdollisuuteen tukea työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Se tarkoittaa, että tuemme sektoreita, jotka luovat uutta, uusia työpaikkoja. Meidän pitää antaa ihmisille osaamista ja pyrkiä korkeaan työllisyystasoon. Se tarkoittaa sitä, että teemme työtä kriisin voittamiseksi. Kriisi vaikutti nuorten työllisyyteen erityisesti. Meidän pitää tukea nuorten työllisyyttä. Ja niinpä köyhyyden vastainen foorumi luodaan ja näin voidaan torjua köyhyyttä ja so- sosiaalista syrjäytymistä. Tämä on tärkeää meidän, meidän taloudellisen öm, ja sosiaalisen kohesion toteuttamiseksi. Hyvä puhemies, edustajat, Euroopan kansalaisten huolenajat ovat meidän toimintamme keskiössä. Tukholman ohjelman toimintaohjelma, joka otetaan pian käyttöön, haluaa taata nimenomaan, että Euroopan turvallisuuden oikeuden ja oikeuden alue tulee konkreettisemmaksi. Turvallisuuden ja oikeuden alueella kansalaiset ovat toiminnan keskiössä ja me takaamme kansalaisten ja heidän oikeuksiensa toteuttamisen. Se takaa avoimen ja turvallisen Euroopan ja me torjumme rajat ylittävää rikollisuutta. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on mennyt nyt henkilöiden liikkuvuudesta yhteiseen politiikkaan. Saavutukset ovat, ovat hienoja, mutta nyt tarvitsemme yhä enemmän yhteistyötä tässä kriisissä, jotta voimme puolustaa eurooppalaisia arvoja ja käyttää sen potentiaalin, jota Lissabonin sopimus antaa meille. Toimintaohjelma antaa meille välineitä ottaa käyttöön jo ähm, olemassa olevat välineet sekä eurooppalaisella että maailmanlaajuisella tasolla. Me, meidän pitää olla kunnianhimoisempia. Tämän parlamentin suurempi rooli ja neuvoston rooli sekä yhdenmukaisuuden tarve ähm, ja ähm, Euroopan tuomioistuimen toiminta. Äh, kaikki nämä ovat tärkeitä, kun vastaamme meidän kansalaistemme huolenaiheisiin. Kun katsomme Eurooppa 2020 strategiaa, meidän pitää myös puhua pitkäaikaisista vaikutuksista ja trendeistä. Jos toimimme nyt, näemme tulevaisuudessa hyvät vaikutukset. Esimerkiksi ähm, meidän pitää taata eläkejärjestelmien kestävyys ja riittävyys. Tietysti, ähm, tietysti monet asiat ovat kansallisia, kansan, ähm, kansallisia, mutta se ei, sen ei tulisi estää meitä siitä, että me annamme oman panostuksemme. Uuden komission korkean edustajan ja uuden ulkosuhdehallinnon luominen antaa meille välineitä luoda koherentimpi ulkosuhdestrategia. Me esittelemme uusia prioriteetteja ja me käsittelemme kaikkea markkinoille pääsystä ja sääntelystä lähtien esimerkiksi G20-kokouksessa käsittelemme näitä asioita. Komissio puuttuu myös energiapolitiikan haasteisiin, jotta voimme taata, tuota, taata kestävän ja äm, kannattavan energian. Meidän pitää, me ehdotamme toimintaohjelmaa vuoteen 2015 asti. Tämä aloite äm, pohjautuu kesäkuun Eurooppa-neuvostoon ja, ja, sil, ja silloin saamme yhteisen kannan syyskuun kokoukseen, joka tähtää maailmanlaajuisen toimintaohjelman kä- käyttöönottoon vuoteen 2015 mennessä. Euroopan pitää näyttää konkreettisia toimia ja auttaa niitä, jotka ovat herkässä asemassa. Me olemme puuttuneet juuri niihin, niihin aiheisiin, jotka ovat tärkeitä tänä vuonna ja otamme huomioon taloudellisen tilanteen. Me arvioimme avainalueita ja kohesiota. Voin vakuuttaa, että parlamentti otetaan mukaan kaikkiin ähm, tämän talousarvion tarkastuksen ähm, vaiheisiin. Hyvä puhemies ja hyvät edustajat, haluaisin lyhyesti ähm, esittää tämän lainsäädäntöohjelmamme, työohjelmamme meidän täytyy pyrkiä heijastelemaan myös näitä monivuotisia haasteita ja sitä laajuutta. Minusta me olemme tai minusta meidän pitäisi näissä tulevaisuuden ohjelmissa ottaa selkeästi mukaan kumppanuudet, jonka me haluamme saada aikaiseksi minä ja komissio parlamentin kanssa. Tässä ohjelmassa identifioidaan 34 strategista aloitetta, johon me sitoudumme, eh, jotka me sitoudumme esittämään ennen syyskuuta. Olette varmaankin samaa mieltä siitä, että seuraava kahdeksan kuukauden ohjelma on hyvinkin kunnianhimoinen. Samanaikaisesti tässä on myös aloitteita vuodelle 2010 ja sen jälkeen. Tässä on aloitteita, joissa, joiden parissa komissio työskentelee tulevina vuosina. Nämä kaikki aloitteet eivät välttämättä johda siihen, että saataisiin konkreettisia ehdotuksia aikaiseksi. Meidän täytyy hyvin tarkasti arvioida, mitä asioita viedään eteenpäin ja missä muodossa. Työohjelma tarkistetaan vuosittain jotta voisimme löytää uusia strategisia aloitteita. Ja tämä tavallaan liikkuva, jatkuva elävä prosessi vaatii aktiivisuutta kaikilta osapuolilta ja samanaikaisesti pyritään ylläpitämään tarvittavaa joustavuutta niin, että voidaan reagoida mahdollisiin tapahtumiin ja kehityskulkuihin. Ja kuten olemme nähneet, paljon ennustamattomiakin tapahtumia voi tulla. Näitä ohjelmia eh, ei voida hakata kiveen, vaan ne täytyy sopeuttaa eh, kentälle siihen, mitä tapahtuu. Ja komissio nyt ylpeänä esittelee tämän vuoden 2010 kunnianhimoisen ohjelmansa, mutta se on myös eh, samalla hyvin realistinen ohjelma. Se on realistinen, mikäli kaikki toimielimet ovat valmiita tekemään yhteistyötä ja ponnistelemaan Euroopan kansalaistensa etiin. Sen vuoksi, että business as usual ei ole mikään vaihtoehto, jos me haluamme vuodesta 2010 menestyksekkään kunnianhimoisa. Tämä on sen vuoksi, että meidän täytyy saada aikaan tuloksia kansalaisille. He odottavat sitä meille ja meillä on velvollisuus työskennellä heidän vauratensa ja hyvinvointinsa eteen. Kiitokset teidän huomistanne. E, dziękuję, panie przewodniczący za przedstawienie. Kiitos puheenjohtaja Barroso tästä hyvin laajasta äm, esittelystä komission aloitteesta seuraaville kahdeksalle kuukaudelle. Nyt äm, kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Haluaisin sanoa, että strateginen kumppanuus, johon viittasitte, on erityisen tärkeää meille. Me erotamme tietysti toimipanovallan ja lainsäädäntövallan, mutta meidän yhteistyömme on erityisen tärkeää meidän kansalaisemmille ja siksi olemme tyytyväisiä, äh, kun kuulemme teidän äh, sanamme tästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja komission välillä. Kun näemme, että ähm,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 annak tekintjük aminek szánták hogy jelen van a bizottság vagyis Euroopan komission työohjelma on kunnianhimoinen ja olemme kovin iloisia siitä, että tässä te suunnittelette läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Huolimatta siitä, meitä hieman tässä nyt huolestuttaa se, mitä me olemme tässä Äh, nyt äh, nähneet, Lissabonin sopimus astui voimaan liian myöhään ja sen vuoksi ei ollut mahdollista saada aikaan tasapainoa lainsäädäntötyöohjelmassa ja sen toimeenpanossa. Ja toivomme todellakin, että tänä vuonna voimme korjata tämän epätasapainon. Lissabonin ohjelma on astunut voimaan. Meillä ei ole mitään vastalauseita, ei parlamentilla, komissiolla eikä neuvostolla. Eikä meillä ole mitään syytäkään olla aloittamatta työtämme. Meidän täytyy panostaa siihen työhön, koska me edustamme kansalaisten etuja ja kansala- huolehdimme kansalaisten hyvinvoinnista. Euroopan kansanpuolueella on kaksi erillistä luetteloa tästä työohjelmasta. Kerron teille ihan lyhykäisesti näistä sisällöistä. Nämä ovat luetteloita, joiden sisältö on toteutettavissa. Ja olemme myös listanneet ne tehtävät, joita me teille, teiltä odotamme. Me haluamme, että komissio käyttäisi myös toisenlaista lähestymistapaa. Me emme halua, että te näitä lainsäädäntöehdotuksia näissä lainsäädäntöehdotuksissa, että te lokakuuhun mennessä vain 40 prosenttisesti ne meille esittelette, koska jos tämä jatkuu näin, niin parlamentti ei voi käyttää omaa oikeuttansa ja antaa lausuntonsa komission ehdotuksiin. Me haluaisimme, että näissä lainsäädäntöehdotuksissa ja työohjelmissa ei niin kuin viisi, että ette toimisi niin kuin kommunistisessa viisivuotisissa aikaisemmissa talousohjelmissa. Ei, vaan me haluamme, että nämä todellakin voidaan toimeenpanna ja että nämä ohjelmat, että ei ole niin kuin aikaisemmin, että vain osa niistä toimeenpannaan. Hyvin monet äh, hallitukset tällä hetkellä äh, ovat kriisissä sen vuoksi, että ne ovat äh, piilotelleet tietoja, ovat valehdelleet budjettialijäämistä ja niin edelleen. Unkari ja Kreikka esimerkiksi ovat samassa veneessä. Niiden tilanne on hyvin samankaltainen. Ja Äh, haluaisimme, että te selkeästi toisitte esiin, mitkä maat eivät äh, pidä kiinni säännöistä. Ja ne, jotka ovat äh, peitelleet tosiasioita ja jättäneet totuuden kertomatta, täytyisi saada vastuuseen. En minä tässä nyt halua komissiota tehdä syypääksi tähän kriisiin, ei vaan siis hallituksenhan ovat vastuussa näistä kriiseistä, mutta komissio olisi voinut hyvin sel- paljon selkeämmin ja tiukemmin puuttua tähän kriisiin. Sitten eh, mitä komission pitäisi tehdä? Me haluaisimme komissiolta, että komissio laatisi ohjelman siitä, millä tavalla voidaan luoda uusia työpaikkoja Työpaikat Euroopassa ovat se kaikkein tärkein asia. Sen tulisi olla meidän ohjenuoramme kaikessa. Luonnollisesti, kun me puhumme kansalaisille, meidän täytyy äh, puhua kieltä, jonka, jota kansalaiset ymmärtävät. Minä tulen entisestä kommunistista maasta ja minä tunnen hyvin nämä ö, äh, viisivuotisohjelmat. Miksi tämä strategia 2020 ei voisi olla strategia, jolla nimenomaan luodaan työpaikkoja? Eh, ja esimerkiksi Tukholman ohjelma eh, on myös ohjelma, josta voitaisiin puhua eri tavalla. Tässä on kysymys sanavalinnoista. Tärkeää on myös, että PK-yritykset otetaan mukaan työpaikkojen luomiseen. Emmekä me halua, että tämä työpaikkojen luominen toteutetaan ilman, että parlamentti saa siihen osallistua. Kaikkien hallitusten täytyy panostaa siihen, että saadaan aikaiseksi lisää työpaikkoja ja meidän täytyy ottaa oppia Lissabonin ohjelman virheistä. Meidän on tehtävä konkreettisia edistysaskeleita. Ja sitten vielä yksi huomautus, herra puhemies. Me emme elä pelkästä leivästä, vaan meidän täytyy vahvistaa yhteisiä arvojamme. Ja me odotamme komissiolta, että te panostatte myös esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksiin ja arvoihin. Ja että Eurooppa tukee niitä. Kiitos for your speech, but, uh... Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta, mutta yrittäkää pysyä tässä äm, aikarajassa, se on tärkeää meille. Ja sitten Hannes Svoboda. Hannes Svoboda, varapuheenjohtaja SED-ryhmästä. Kiitos, että olette ähm, näin monilukuisena täällä paikalla. Kuten näette, me, omat kollegani eivät päässeet paikalle. Tämä on harmi, sillä äm, teitä on kyllä paljon, mutta äm, ei ehkä kaikkia, jotka tarvittaisiin yhteisessä päätöslauselmaa me annamme teille yksityiskohtaiset ähm, neuvomme. Puheenjohtaja, olen samaa mieltä, me olemme samaa mieltä siitä, että kilpailukyky on tärkeä, mutta samalla sosiaalinen turvallisuus ja kestävyys. Tietysti pitää käsitellä työttömyyttä, joka nousee ja sitä pitää torjua. Ja kiitos, että mainitsitte, mainitsitte myös köyhyyden torjunnan miten tämä kuitenkin pitäisi tapahtua näillä, näinä niukkina taloudellisena aikoina? Pitäisi vakauttaa julkista taloutta, mutta komission pitää ottaa huomioon, että julkisen, julkinen talous pitää vakauttaa kohtuullisesti ja samalla pitää pyrkiä saavuttamaan toiset tavoitteet, kuten köyhyyden torjunta. Kodopan huippukokous, ette ole siellä itse paikalla, mutta komission edustaja oli kyllä paikalla. Ja tänä, tässä tilaisuudessa haluaisin sanoa, miten tärkeitä nämä kysymykset ovat. Roman, romaniväestön osallisuus ja pyydän, että komissio tekee kaikkeensa tämän, tämän köyhyyden ja työttömyyden kysymyksen ratkaisemiseksi. Sitten seuraavan aiheeseen, kun puhumme julkisen talouden vakauttamisessa, tarvitsemme edelleen investointeja. Mehän puhuimme tänään siitä Kallaksen kanssa. Meillä investoidaan liian vähän esimerkiksi ähm, liikenneverkostoihin. Me näemme, että tässä ei ole tapahtunut vielä tarpeeksi kehitystä ja haluaisin, että komission puheenjohtaja erityisesti talousarviossa ja talousarvion suunnittelussa ottaa huomioon, että me tarvitsemme tätä kumppanuutta myös parlamentin kanssa. Ja neuvosto ei saa tässä puuttua liikaa. Sitten Montin raportti. Tämä on tietysti tärkeä raportti ja on hyvä, että herra Monti käsittelee juuri tätä, koska hän on asiantuntija tällä alalla. Mutta jos puhumme yhtenäismarkkinoista, niin silloin meidän pitää puhua myös sosiaalisesta markkinataloudesta. Ja silloin meille äm, yhteis, äm, hyödylliset, yleishyödylliset palvelut ovat tärkeitä. Me emme halua puhua tästä yksityiskohtaisesti, mutta eurooppalaiseen identiteettiin tämä kuuluu ja tämä liittyy myös näihin liikenneongelmiin, joista puhuimme on esimerkiksi rautatiepalvelujen suhteen? Äh, Tarjotaanko ne yksityisesti vai ovatko ne julkisia palveluja? Tämä on ähm, juuri tärkeä kysymys äh, palveluissa. Ja sitten viimeinen seikka, puhuitte talouskriisistä ja kollegani puhui Kreikasta ja muista maista. Viime kerralla jo totesimme herra Rompoin kanssa, että ähm, Eurooppa-neuvosto ei ole tässä saanut mitään huippusuoritusta aikaiseksi. Jos tämä olisi tehty kaksi tai kolme kuukautta sitten, niin sitten olisimme säästäneet korkeinta, korkeiden korkokantojen maksamisen Kreikalta. Me, me tarvitsemme teidän vahvan komission äänenne näissä asioissa. Olette kyllä oikeassa siinä, että ei ole kysymys siitä, että kun kriisi on äm, kriisissä ollaan, niin sitten saadaan äm, alijäämiä äm, luoda niin kuin halutaan, mutta me tarvitsemme sääntelyä ja nyt me kuulemme, että hallitukset äh, sanovat, että, että tilastoissamme ei ole mitään vikaa tai ette saa niitä, saata ni, ni, niitä edes nähtäviksi. Jos haluamme estää sen, mitä on tapahtunut viime kuukausina ja vuosina, niin silloin meidän pitää juuri tehdä näin Hallitusten pitää julkaista avoimesti talousarvioidensa kehitys, mutta pitää olla myös liikku, liikkumavaraa eurooppalaisella tasolla ja eurooppalaisissa suuntaviivoissa. Sitten tämä strateginen kumppanuus, jonka mainitsitte, tätä tässä kumppanuudessa pitää olla vahva parlamentin ja komission asema. Näinä päivinä puhutaan sopimuksesta, joka puuttuu yksityiskohtiin, mutta tärkeää on se, että teidän pitää selkeästi sanoa, että jos joku valtionpäämies käyttää, käyttää hyväkseen Lissabonin sopimusta vahvistaakseen omaa asemaa, se on väärin. Lissabonin sopimuksen pitäisi vahvistaa Eurooppaa. Jos olemme äm, eri mieltä yksityiskohdista, niin se, on, äm, se, on, se ei ole ongelma. Meidän pitää yhdessä toimia vahvan Euroopan puolesta. Kiitos. Dziękuję panie przewodniczący za wypowiedź, a także za... Kiitos herra Svoboda tästä puheenvuorosta. Ja olitte vielä puheenvuoron aikarajan rajoissa. Se on hyvä asia. Sitten seuraava puhuja, Marielle Desarnes. Kiitoksia puhemies. Herra komission puheenjohtaja, minusta tämä esittelemänne ohjelma on hieman liian varovainen tai arkaileva, kun otetaan huomioon edessämme olevat haasteet. Ensinnäkin mm, näistä rahoitusmarkkinoiden sääntelykysymyksistä. Olen samaa mieltä osittain edeltävien puhujien kanssa, mutta olen sitä mieltä, että olisi voitu mennä eteenpäin esimerkiksi verotuskysymyksissä, pankkiirien toiminnan sääntelyssä ja olisimme voineet katsoa myös, mitä näissä kysymyksissä tapahtuu USAissa. Minusta meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme antaa etusijan todelliselle taloudelle, koska he, tämä sektori on nimenomaan se, joka pystyy työllistämään ihmisiä ja joka on avainasemassa, kun haluamme kohentaa tämänhetkistä taloudellista tilannetta. Olen hyvä, hyvä, hyvällä silmällä katsonut niitä hankkeita, jotka menevät tähän suuntaan. Nämä suuret hankkeet, jotka käynnistävät esimerkiksi eurooppalaisia rautateitä, ovat todellakin tärkeitä ja hyviä, koska jos katsotaan tilannetta, jossa me tällä hetkellä olemme, niin on todella korkea aika käynnistää ja panostaa näihin rautatiehankkeisiin. Meidän täytyy tarkastella taloutta siten, että me keskitämme panoksemme taloudellisen hallinnon, hallinnoinnin parantamiseen. Nyt tarvitaan toimia, jotka kohdistuvat budjetin tarkistamiseen ja teollisuuden tukemiseen. Me meidän pitää tehdä yhteistyötä, yhteistyötä myös verokysymyksissä. Me, meidän täytyy keskittää voimamme keskittyen kasvun mahdollistamiseen, kun tarkastelemme eurooppalaista budjettia. Meidän täytyy myös katsoa tarkasti lukuja silloin, kun puhumme koulutuksesta ja köyhyydestä. Me tarvitsemme eurooppalaista sosiaalista mallia. Siitä me pidämme, sitä me tarvitsemme. E, Kiitos. Rouva sitten Rebecca Harms joka on vihreiden ryhmän varapuheenjohtaja. Kiitos puhemies komission puheenjohtaja, komission jäsenet. Toivon, että parlamentti osoittaisi samaa kunnioitusta kuin te parlamenttia kohtaan, että meitä olisi enemmän täällä paikalla. No, tämä työohjelma, jonka te esititte, on hyvin laaja ja se sisältää kaiken näköisiä hyvinkin kunnianhimoiselta kuulostavia otsikoita. Eli tässä on tavallaan lähdetty ihan uuteen aikakauteen, mutta en ole nyt ihan vakuuttunut siitä, mitä sitten näiden suurten otsikoiden alta löytyy, että tämä hyvä tarkoittava lähestymistapa olisi onnistunut sen vuoksi, että ilmastokriisi jatkuu, talous- ja finanssikriisi jatkuu. Kreikka on osoittanut, että Euroopan unionissa – on yhä suurempia taloudellisia kuiluja, eikä ainoastaan niitä, vaan myös sosiaalisia kuiluja. Joten elinolosuhteet kansalaisten kesken etelässä, pohjoisessa, lännessä, idässä ovat hyvin erilaiset, joten haasteet ovat todella suuret, varsinkin mitä tulee sosiaaliseen Eurooppaan, ja siihen, että tarvitsemme lisää oikeudenmukaisuutta. Siinä kollega Svoboda on todella oikeassa. Meidän täytyy tehdä enemmän työtä niin, että se mitä on esitetty, että se Katso, riittääkö se todellakin se, että voimme taistella tätä suurempaa köyhyyttä vastaan. Niin olen täysin vakuuttunut siitä. Ovatko finanssikriisin seuraamukset ja siihen liittyvä talouskriisi, onko niihin puututtu oikealla tavalla? Ja mitä tulee tällaiseen taloudelliseen integraation, on mielestäni hyvä, että tehdään uusia ehdotuksia siitä, että esimerkiksi yritysverotusta sopeutetaan. Me vihreät kannatamme sitä todella vahvasti. Jo vuosia olemme puhuneet sen puolesta. Me myös kannatamme energian verotusta. Ja voitte luottaa meihin, mikäli te todellakin lähdette tätä toteuttamaan. Mutta mitä sitten tulee näihin kokemuksiin, joita olemme saaneet tästä finanssikriisistä, eh, ja se, mikä meiltä vielä puuttuu, on selkeä tavoite eh, liittyen eh, rahansiirtoveroon. Te sanoitte, että tämä on jäsenvaltioiden asia, mutta herra Sajerkin puhui tästä. Välillä täytyy tavallaan tehdä konkreettisempia ja selkeämpiä haasteita, vaatimuksia ja seurata niitä. Esimerkiksi me näemme Kreikan kohdalla, että tämä ei riittänyt, eikä ole mitään selkeää ehdotusta esimerkiksi näistä euroobligaatioista, ja se ei ole mielestäni hyvä asia. Herra Barroso, kampanjassanne eh, toiselle eh, kaudelle te puhuitte eh, myös rahoituksesta ja siitä minusta täytyisi, sinnekin täytyisi ottaa ihminen keskipit, keskipisteeseen nämä yleishyödylliset palvelut ihmisille ja mitä siinä voidaan tehdä. Minusta teidän nyt jo pitäisi tavallaan toteuttaa näitä omia lupauksianne. Ja mitä sitten tulee ilmastonsuojeluun, eri pääosastot, jotka tällä hetkellä käsittelevät näitä ilmastokysymyksiä. Ne ovat tehneet erilaisia skenaarioita ja erilaisia tavoitteita vuodelle 2050. Liikenteessä 70 prosentin vähennys, energiassa 25 prosenttia. Hedegodin ihmiset eivät ole omia tavoitteita vielä asettaneet, mutta ne ovat toivon mukaan hieman kunnianhimoisempia. Mutta hyvin selkeästä tässä on, että tässä ei ole yhdistetty näitä. Mitä on hyötyä puhua näistä uusista eurooppalaisista äh, ilmastodiplomatiasta, jos kuitenkin asioita hoidetaan hyvin eri paikoissa. Joten äh, tässä ohjelma ei riitä. Tapahtuu, mitä sitten, äh, jos me haluamme toimia menestykkäksi Cancunissa tai Etelä-Afrikassa, meillä on vielä hyvin paljon tehtävää. Thank you, Madam President. Ähm, Kiitos. Seuraavaksi Timothy Kirkhope, ECR. Uh, uh, Hyvä puhemies, kun puhumme ohjelmista, haluaisin muistuttaa, äh, puheenjohtaja siis halusin muistaa teitä vuoden 1992 ähm, ohjelmasta. Silloin yksi prioriteetti ähm, oli vain yksi äh, prioriteetti ja keskityttiin yhteen tavoitteeseen. Yhtenäismarkkinoiden luominen oli selkeä tavoite ja se oli helppo ymmärtää myös yleisölle. Mutta sen jälkeen olemme nähneet aloite, aloitteen jälkeen ja on, on kysytty, onko EU oikea taso ja voiko se tuoda konkreettisia tuloksia. Tämä lähestymistapa oli väärä ja se epäonnistui ja niinpä puheenjohtaja Paroson lähestymistapa on hyvin. Euroopan talous on edelleen kriisissä ja meidän tarvitsemme toimia tämän tilanteen ratkaisemiseksi. En puhu pelkästään tästä välittömästä pankkialan kriisistä, vaan myös me tästä kuljetusalan, liikennealan kriisistä. Ja olemme nähneet, että Euroopan talous jää jälkeen muiden Aasian esimerkiksi talouksien ollessa kilpailukykyisempiä. Eurooppa 2020 strategia ja luulemme, että siihen pitää lisätä yksityiskohtia, mutta sinänsä se on oikea strategian. Tarvitsemme älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian, joka voi tarjota myös sosiaalista osallisuutta. Tämä pitää olla komission prioriteetti. Taloudellinen vauraus riippuu onnistuneista yrityksistä ja yrittäjistä ja ne luovat työpaikkoja ja tämä on paras köyhyyden vastainen toimi. Komission pitää olla näiden yritysten kumppani ja niinpä on hyvä, että yhtenäismarkkinat käynnistetään uudelleen ja edistetään järkevää sääntelyä ja yksinkertaistetaan sääntöjä sekä vähennetään hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa ja jaetaan parhaita käytäntöjä sekä estetään kaupan este, äh, anteeksi, poistetaan kaupan esteitä, jotta saamme dynaamisen talouden. Ähm, me tuemme puheenjohtaja Parosoa. Me emme tietenkään tue kaikkia toimia. Ähm, jotkut esimerkiksi kansalaisakedan ähm, aspekteista eivät ole niin hyviä, mutta esimerkiksi YMPn uudistus on hyvä tavoite ja myös kalastuspolitiikan uudistus. En, emme kuitenkaan ole sitä mieltä, että komission pitäisi ottaa ulkopolitiikka täysin haltuunsa. Haluamme, että Eurooppa keskittyy avaintavoitteisiinsa ja tuo, tuottaa tuloksia ja toivomme, että komissio, josta melkein kaikki ovat täällä tänään että kaikki näkevät tämän ohjelman potentiaalin, jotta Eurooppa voi saada roolinsa tässä taloudellisessa elpymisessä ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Panie przewodniczący za wypowiedź. Teraz w imieniu konfederacyjnej... Kiitokset edustaja Kökhope ja nyt e, sitten GUE-ryhmän nimissä Portas. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämän työohjelman otsikko on Nyt on aika toimia. Kesti viisi päivää ennen kuin Euroopan unionin ministerit järjestivät videokonferenssin mutta haluaisin todellakin poimia Barroson puheesta sen, että nyt on aika toimia. Ehkä nyt olisi myös hyvä olla kriittinen itseään kohtaan. No, ehkä tämä otsikko menee kaikkien niiden lukuisten otsikkojen joukkoon, jotka ovat byrokraattista tulosta, sellaista julkisivua, joka kätkee sisälleen paljon muuta. Me täällä Euroopan unionissa kovasti taistelemme köyhien puolesta, mutta itse asiassa köyhät eivät tiedä tästä taistelusta mitään. Nyt tarvitaan enemmän eurooppalaista kasvua. kasvua. Puhutaan tällaisista aloitteista, mutta onko tämä joku vitsi? Puhutaan edistämisestä, mutta vakausohjelman nimissä vähennetään sosiaalisia, sosiaalisia etuja. Miten vähennetään köyhien määrää? Eikö se pitäisi tapahtua jotenkin muulla tavalla. Täällä ei ryhdytä kuitenkaan kasvun nimissä puuttumaan varakkaiden tuloihin tai niiden vähentämiseen. Tämä strategia vahvistaa sitä kehitystä, että köyhät köyhtyvät ja heidän sosiaaliset etunsa heikkenevät. No nyt komissio on pyrkinyt yhdistämään voimansa ja Euroopan unioni on yhdistänyt voimansa pyrkiessään estämään kriisiä. kriisiä. Nyt on käsitelty Kreikan kysymystä, mutta mitä sitten tapahtuu esimerkiksi Portugalissa? Taloudellinen tilanne heikentyy monilla osa-alueilla joka kerta, kun ryhdytään puhumaan talouden parantamisesta ja kasvun vahvistamisesta. Mutta tämä ehdotus on mielestäni tehty kyllä pilke silmäkulmassa. Tässä on paljon humoristisia aineksia. Kiitos herra Korkes. Fiorelle Provera. Dziękuję, presidente. Le imprese, soprattutto le piccole e medie... Kiitos. Yrittäjyys ja nimenomaan PK-yrittäjät äh, vastaavat yli 90 prosentista äh, äh, tuottavuudesta, mutta ne tarvitsevat enemmän joustavuutta työmarkkinoilla, vähemmän byrokratiaa, mitä tulee nimenomaan yritysten hallintaan, sekä suojaa laitonta ja epäreilua kilpailua kohtaan. Me arvostamme sitä, mitä komissio on tehnyt, jotta parannettaisiin lainsäädäntöä 1600 1600 lakiehdotukseen tähän vaikutettiin. Ja jos ajatellaan yritysten kilpailukykyä, se liittyy hyvin paljon siihen, mikä tilanne on maailmassa. Finanssikriisin aikana on tärkeää, että myös yrityksiä suojellaan ja vahvistetaan sen suojelua. Eivät yritykset voi kilpailla yritysten kanssa, jotka harjoittavat sosiaalista ja ympäristödumppausta, esimerkiksi Kiinassa. Kiinassa työvoima on halpaa, siellä ei ole varsinaista työntekijöiden suojelua eikä sillä kunnioiteta ympäristöä. Toinen asia, jonka komission tulisi puuttua, on taistelu piraattikopioita vastaan, väärennettyjä tuotteita vastaan. Me tarvitsemme aloitteita, jotka vastaavat niitä aloitteita, mitä Lissabonin strategiassa oli. Artikla 174 uudessa sopimuksessa tunnustaa sen erityisen roolin, mikä esimerkiksi vuoristoalueilla on. Vuoristoalueita on hyvin paljon meidän alueellamme. Tässä komission lainsäädäntöohjelmassa haluaisimme nähdä myös tiettyistä puiteehdoista, millä tavalla huolehditaan näistä vuoristoalueista. Ja meidän tulee arvostaa myös kaikenlaista energiaa, joka me voimme saada näiltä alueilta. Kiitos herra, Pri, äh, herra Provera. Sitten Andrew William Browns. Äh, Kiitos puhemies. Komission työohjelmassa vuodelle 2010 sanotaan, että Euroopan unionin pitää vastata pitkäaikaisiin haasteisiin, kuten globalisaatioon, ja pitää säilyttää kilpailukykynsä. Mutta EU ei ole ei ole sinänsä vastustanut globaalista, vaan se on, se on lisännyt sitä. Ainoa tapa, jolla voimme, voimme saada kilpailukyvyn takaisin, on se, että me alennumme toisten tasolle. Jos edes kannattaisin Euroopan unionia, syyttäisin sen johtajia kansalaisten pettämistä. EU ei ole ei ole Euroopan unioni, vaan globaali unioni, joka yrittää saada globaalin tavaroiden ja palveluiden liikkuvuuden. Ja tässä tilanteessa valtioiden pitäisi, ähm, pitäisi suojella omia markkinoita. Euroopassa ei kuitenkaan pysytä, pystytä suojelemaan yrityksiä ja maanviljelyä näiltä riskeiltä. Globalisaatiota pitää vastustaa tai se tuhoaa meidät kaikki. Komission asiakirja viittaa siihen, että pitää, pitää edelleen kehittää laillisen maahanmuuton strategioita. Ei ole, jotta voidaan vastata väestön ikääntymiseen. Tämä on tietysti haaste monissa maissa, mutta pitää kuitenkin tutkia sitä, miksi tämä ongelma on tullut tällaiseksi. Monia Moni, monet naiset eivät pääse työmarkkinoille, mutta monet äm, tekevät äm, uraa äh, monet joutuvat tekemään töitä, koska heidän pitää, heidän pitää ähm, ylläpitää perhettä. Ja tämä tietysti vaikuttaa myös syntyvyyteen. Meidän pitää, meidän, me voimme taloudellisella interventiolla muuttaa näitä voimia ja saada näin aikaiseksi muutoksen myös perhepolitiikassa. Me voimme, se idea, että voisimme tuoda Eurooppaan kehitysmaista suuria perheitä on aivan väärä olettamus. Kolmansien maiden kulttuureista tulee, tulee aspekteja, jotka korvaavat eurooppalaiset kulttuurit tällaisten maahanmuuttajien lapset ovat, äm, eivät, äm, eivät ole alkuperäisiä eurooppalaisia. Ja näin me korvaisimme eurooppalaiset kolmansien maiden ihmisille ja näin me korvaisimme Euroopan kolmansilla mailla ja me näemme, että Euroopassa tapahtuu nyt tällainen etninen puhdistus. Kiitos herra Brons. Ja sitten komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso. Kiitoksia herra puhemies. Yleisellä tasolla, kun ei puhuta niistä, jotka sanovat rehellisesti ja suoraan, että he ovat Euroopan unionita vastaan, niin muuten voidaan sanoa, että tässä talossa vallitsee melko suuri yksimielisyys siitä, tästä esittämästämme ohjelmasta. Kun ajatellaan näitä poliittisia voimia, jotka ovat kaikkein eniten edustuksellisia täällä, niin me pyrimme kohti parempaa Eurooppaa, yhteistä Eurooppaa olen joidenkin, joidenkin puheen kanssa erityisesti samaa mieltä. Esimerkiksi ystäväni herra Zajer puhui tarpeesta jakaa ohjelma viiden vuoden jaksoihin ja viittasi vielä vanhaan kommunistiseen järjestelmään. Mutta me pidämme tästä viiden vuoden ohjelmasta kiinni, koska se sallii tietyn joustavuuden tietyissä kysymyksissä, esimerkiksi ympäristökysymyksissä. Ja haluaisin vastata selkeästi herra Zajerille ja Svobodalle, että he ovat aivan oikeassa, kun he pyytävät tai vaativat lisää toimia rahoituksessa ja taloudessa unionin toimista, toimesta. Ja kun ajatellaan sitä, mikä tilanne on jäsenvaltioissa – ja minkälaista vastustusta siellä on, niin kuitenkin tarvitaan komissiolta tällaista monitorointia taloudellisissa kysymyksissä ja me olemmekin antamassa siellä, äh, aivan täsmällisen asetuksen tai äh, säätelykirjan, joka äh, vaikuttaa tilintarkastukseen. Toivon, että olemme todellakin voineet oppia jotakin tästä kriisistä me olemme koko ajan enemmän ja enemmän riippuvaisia toisistamme. Eurooppalainen talous ei ole ainoastaan kansallinen kysymys. Se on totta kai kansallinen, mutta sillä on yhteisön intressit ja edut. Ja siksi me tarvitsemme koordinointia. Tähän viittasivat Svobodan, Svajer ja Desarnes ja kaikki muutkin. Eurooppa tarvitsee tätä talouspolitiikkaa, joka on entistä enemmän koordinoitua. Ja tässä, tällä linjalla me olemme menossa eteenpäin ja haluan korostaa myös herra Svobodan tuomaa tai esille tuomaa kunnianhimoa siitä, miten komissio ja Eurooppa voivat yhdessä vaikuttaa talousnäkymiin ja voimme todellakin hallitusten, hallitusten välisen yhteistyön muodossa – viedä näitä oppimiamme asioita eteenpäin. Lissabonin sopimus ei ole ristiriidassa, vaikkakin se vahvistaa yhteisön ulottuvuutta. Meidän ei pidä pyrkiä siihen, että meillä olisi vähemmän Eurooppa. Rova Desarnes otti esille rahoituksen säätelyn ei pidä nyt olla ironinen tässä vaiheessa, kun monet jäsenmaat ovat kääntyneet puoleemme vaatien ja pyytäen rahoitussäätelyä. He, ne, hehän ovat nyt yksimielisiä siitä, että de Rosierin raportin jälkeen tehdään tällainen ehdotus. Tässä on tiettyä eroa vielä näiden julkilausumien ja tehtyjen päätösten välillä ja toivon, että Euroopan toimielimet voivat saada tämän kuilun kurotuksi umpeen, koska me todellakin tarvitsemme tällaista yhteistä kunnianhimoa. Sitten tärkeään kysymykseen haluan korostaa sitä, että pitää todellakin ymmärtää oikein toissijaisuusperiaate. Minä puollan toissijaisuusperiaatetta. Herra Kirchhoff viittasi tähän myös. Tähän tarkoittaa sitä, että pitää päättää myös, mikä on paras mahdollinen taso, jolla päätökset tehdään. Tämä lentoliikennekriisi, jota nyt elämme, on sellainen, josta myös vakavasti otettava lehdistö kirjoittaa, että Euroopan unioni on tehnyt yhden suurimmista virheistään, kun se on kieltänyt lentoliikenteen. Tämähän pää, tämä on päätös, jonka on tehty kussakin jäsenmaassa kansallisella tasolla. Ja, ja sitten ne, jotka puoltavat periaatteessa yhteisön lähestymistapaa, ovatkin yhtäkkiä tätä te, yhteisesti tehtyä päätöstä vastaan. Tämä on kerrassaan käsittämätön tilanne. Meidän täytyy olla nyt selkeitä. On erilaisia tasoja vastuun jakamisessa. On kansallinen taso ja eurooppalainen taso. Ja nyt täytyy aina joka tilanteessa katsoa, mikä on sopivin mahdollinen taso. Ja komissio on valmis, voin vakuuttaa teille, kantamaan vastuunsa. Mutta meidän täytyy olla yhteistyössä tiiviisti parlamentin kanssa silloin, kun me katsomme näitä vastuukysymyksiä. Ja kun ajatellaan tätä kriisitilannetta, Tämä saattaa helposti johtaa tällaisiin, nationalistisiin tai populistisiin kannanottoihin. Viitataan Brysseliin tai Strasbourgiin ja sysätään silloin hieman vastuuta sinne, vaikka oikeasti päätökset on tehty kansallisella tasolla. Tämä voi tuoda lisäarvoa päätöksenteolle. Nyt Euroopassa pitää keskittyä olennaiseen. Täällä tarvitaan kasvua, mutta ei mitä tahansa kasvua. Tarvitaan kestävää, älykästä, oikein jaettua kasvua. Ja jos sen saamme aikaan, niin silloin olemme puuttuneet kaikkein suurimpaan ongelmaan. Ja yksi näistä suurimmista ongelmista on se, josta keskustelemme iltapäivällä, nimittäin työttömyys ja erityisesti nuorten työttömyys. Tarvitaan siis todellakin liittolaisuutta ja liittoa toimielinten, välisessä to, toimielinten välillä ja tämä yhdessä kans, kansallisen tason kanssa. Tällä tavalla me, me voimme luoda hyvän pohjan työllemme tulevina vuosina. Olen varma, että komission jäsen joukkueeni on saanut rohkaisua teidän, teidän rohkaisevista lausunnoistanne ja sanoistanne. Kiitoksia puhemies. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja Barroso. Kiitos tästä vastauksestanne. Haluaisin vain sanoa, että komissio on mahtava kumppani Euroopan parlamentille toimissaan. useimmat parlamentin jäsenet tukevat sitä, mitä komissio tekee. Ja he tukevat myös komission lisävaltuuksia esimerkiksi kriisitilanteissa. Olen, meille on selvää, että Euro, meillä on selvää, että Euroopan unioni on, on tarpeellinen ja meillä on selvää, että Euroopan komissiolla pitäisi olla lisää valtuuksia. Euro, ähm, Lissabonin sopimus on kansalaisten edun mukainen, niin meidän pitää ottaa vastuuta ja toimia tämän mukaisesti ja tuoda ähm, elinvoimaa tähän sopimukseen. Vakuutan teille, että useimmat parlamentin jäsenet ovat teidän liittolaisienne. Ja nyt lope, seuraava puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Halusin vain käyttää puheenvuoron onnitellakseni, onnitellakseni komissiota ja sen puheenjohtajaa herra Jose Manuel Barrosoa hänen kunnianhimoisesta ohjelmastaan, joka on erittäin Eurooppaa puolustava, jonka hän esitteli täällä ja joka on selkeästi linjannut ne tavoitteet, jotka on, ovat Euroopan unionin tavoitteita myös tällä Espanjan puheenjohtajakaudella. Minä voin sanoa, että neuvosto tekee voimakkaasti työtä, yhteistyötä komission kanssa, samoin parlamentin kanssa ja haluan myös kiittää näistä tervetulleista kommenteista, jotka osoitettiin komission työohjelmaa kohtaan. Olemme yhdessä tehneet hyvin merkittävän ponnistelun. Kaikki tietävät, että uusi komissio, tämä Barroso 2, on ollut toiminnassa vasta vähän aikaa ja toiminta käynnistyikin muutaman kuukauden myöhässä. Ja siksi tarvitaan tällaista positiivista rakentavaa lähestymistapaa ja tätä herra Barroso on komissionsa kanssa osoittanut ja minusta työ käsi, tapahtuu hyvin positiivisessa hengessä. Ja silloin kun täällä tässä talossa on käyty keskusteluja, niin mielestäni asenne on ollut hyvin konstruktiivinen. Euroopan parlamentille haluaisin sanoa, että voimme hyväksyä tässä vaiheessa, kun teemme lainsäädännöllisiä aloitteita tämän ohjelman ja tätä kautta voimme voittaa hieman aikaa suhteessa siihen viivästykseen, jossa olemme olleet. Kiitokset e, neuvostolle. Kiitokset e, teidän tuestanne Euroopan komission työlle. Haluaisin kiittää vielä kerran puheenjohtaja Varosoa ja kaikkia komission jäseniä siitä, että he ovat olleet täällä paikalla tänään. Se osoittaa, miten tärkeänä te pidätte yhteistyötä parlamentin kanssa ja se on nimenomaan se, mitä me täältä odotammekin. Ja päätän tämän keskustelun. Kiitos. Thank you. Good to see you again. Sorry, I'm just looking for the for the. So colleagues, our next... No niin, hyvät kollegat, tämä viimeinen aihe ennen